President. Puhemies. Istuntoa jatketaan. Pöytäkirja eilisestä istunnosta ja hyväksytystä tekstistä on käytettävissä. Onko kyllä vaistaväitteitä? Ei ole. Näin ollen eilinen pöytäkirja on hyväksytty. Ensimmäinen kohtaesitys on keskustelu ihmisoikeuksia, demokratia ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista. Kesto on enintään yksi tunti työjärjestyksessä 122 artiklan mukaan. Ensimmäinen kohta koskee Pakistania ja sen viimeaikaisia vajoamistapauksia. Ensinnäkin puheenvuoron saa laatia kollega Viilan kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący niedawne przypadki skazywania na śmierć. Kiitos puhemies. Me olemme nähneet kristittyjen kuolemantuomioita